Äh, puheenjohtajan ominaisuudessa tämän ES-PAS-järjestelmän eh, eh, äh, luomisen osalta. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitaan huomenna puolelta päivän. Seuraavaksi Regnerin mietintö ja puheenvuoron saa Regner. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies hyvä rouva komissaari. Jo vähän aikaa sitten me keskustelimme tässä talossa Bryssel 1-asetuksesta. Siitä keskusteltiin, mutta lainsäätäjänä pyrimme myös tekemään siitä uutta versiota 12. joulukuuta 2012 tämä uusi versio allekirjoitettiin. Se koskee tuomioistuinen toimivaltaa ja tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Tässä sitä on parannettu monin osin. Tässä on kyse lisäarvosta Euroopan kansalaisille. Eksekvaattorimenettely esimerkiksi poistettiin ja tulevaisuudessa tulee olemaan paljon helpompaa täytäntöönpanna tuomioita. Tosin komissio tässä projektissa tässä uudelleenlaatimisvaiheessa jätti jotkut tietyt asiat korjaamatta, jotka minun mielestäni ovat hyvin tärkeitä oikeudellisen valiokunnan nimissä. Nimittäin työlainsäädäntöön sovellettavia näkökohtia ei katettu. Ja tässä on kyse tuomioistuimen toimivallasta työlainsäädännön asalla, alalla ja mitä lainsäädäntöä sovelletaan, sitä ei selkeästi säädelty. Nyt työ, töitä tehdään rajat ylittävästi ja rajat eivät ole enää niin tärkeitä ja senpä takia on erilaisia erilaista oikeuskäytäntöä, kuten viikinki ja torlain, joka tarkoittaa sitä, että tarvitaan yhteistä sääntelyä. Ja nyt sitten olemassa olevat työlainsäädäntöön liittyvät lainsäädännöt saattavat johtaa siihen, että että että etsitään parasta mahdollista oikeudenkäyntipaikkaa forum shopping menetelmällä. Toimivalta pitäisi olla siinä jäsenvaltiossa, jonka lainsäädäntöä myös toteut- sovelletaan. Ja esimerkiksi työtaistelutoimenpiteet ja työsopimisten osalta tämä pitäisi olla. Ja me viittamme tässä mietinnössä siihen, että yksi periaatteista kansainvälisessä yksityisoikeudessa on se, että suojataan heikompaa osapuolta ja se tarkoittaa sitä, että sellaiset ihmiset, jotka on palkattu tai ovat siis työntekijöinä, Euroopan parlamentissa ollaan sitä mieltä, että komissio pitäisi työn sopimusten osalta tutkia tätä Bryssel 1 asetuksen uudelleen laadittua versiota vielä tarkemmin. Kun on kyse työtaistelutoimenpiteistä, niin oikeukset, eh, oikeudet ja velvollisuudet riippuvat eh, siitä, miten jäsenvaltiossa on säädelty ammattiliittojen eh, asema. Ja jossakin maassa saata, työtaistelu olla, työtaistelu saattaa olla laillista toisessa laitonta, ja senpä takia ehdotan, että Bryssel 1 asetus, jossa viitataan Rooman sopimukseen, Rooma 2-asetukseen, ne pitäisi yhtenäistää ja senpä takia tässä oikeudenkäynti pitäisi käydä siinä maassa, jossa työtaistelua on käyty. Komission voi, komissio pitäisi tätä asiaa tutkia vielä tarkemmin. Samalla komissio voisi myös tutkia työsopimusten osalta sitä, miten Bryssel 1-asetus joka tarjoaa jo poikkeuksia ja erityisiä sääntöjä työntekijöiden osalta. Tällainen varakriteeri tavanomaisesta työpaikasta, jossa katsotaankin työnantajan toimipaikkaa, on usein vaikea, koska välttämättä ei tänä päivänä ole mitään yhteyttä työskentelypaikan ja, rekrytointipaikan välillä. Työnantaja saattaa esimerkiksi esimerkiksi kuljetusyrityksessä olla jossain muussa maassa ja, ja työntekijä tekee työtä jäsenvaltioiden välillä. Ja siinä mielessä on hyvin vaikea määrittää tällainen selkeä työskentelypaikka. Nämä ovat ihan konkreettisia esimerkkejä ja sen takia komission pitäisi vielä tutkia tarkemmin näitä erilaisia tilanteita ja se, että heikomman asema, heikompaa suojaa pitää, heikomman suojaa pitää jatkossakin korostaa. Kiitos. I don't, eh, Kiitoksia. Yhtään puheenvuoropyyntöä ei ole, joten puheenvuoron saa komission jäsen Damanakin. Kiitoksia puhemies. Komissio kiittää esittelijää Regneriä ja parlamenttia siitä, että nämä säännöt työasioissa on nyt otettu esille. Mekin haluamme varmistaa sen, että työntekijöiden oikeuksia suojellaan yleisesti ja kun he ovat mukana riita-asiossa erityisesti. Muistuttaisin, että työntekijöiden oikeudet on jo otettu esille ja niitä on vahvistettu äskettäisessä Bryssel ykkösasetuksen uudelleenlaadinnassa, joka hyväksyttiin viime vuoden joulukuussa. Ja uudessa Bryssel 1-asetuksessa on mukana oikeus viedä oikeuteen työntekijöitä yhdessä ja työntekijät voivat käyttää tuomioistuimen Euroopassa, vaikka työntekijä toimisikin Euroopan, tai sen kotipaikka olisi Euroopan ulkopuolella. Komissio valvoo uusien sääntöjen toteutumista tulevina vuosina ja kiinnittää huomiota työllisyyskysymyksiin, jotka parlamentti on ottanut esille. Sitten tätä täytyy katsoa, kun uudistetaan asetusta ja komissio tulevaisuudessa voisi miettiä näitä mainittuja työsopimuksia ja näin voitaisiin tehdä tarkastelemalla erityisesti lausekkeita artiklassa 21 ja tapauksissa, jotka työntekijä on nostanut työnantaja vastaan ja on ottanut esille paikan, jolta työntekijä saa tai sai päivittäisiä ohjeita sen sijaan, että otettaisiin esille paikka, jossa työnantaja sijaitsee. Kiitoksia. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys on huomenna puolelta päivän. Ja seuraavaksi sitten Fraga Estevesin mietintö ja puheenvuoron saa Fraga Esteves.